Thank you. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää jäseniä heidän kysymyksistään ja komission jäsenehdokkaasta hänen vastauksistaan. Tämä on ollut pitkä ja vaativa aamu, mutta myös hyvin mielenkiintoinen aamu. Kiitokset kaikille puheenvuorosta. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsenehdokkaalle loppupuheenvuoroa varten haluaisin pyytää Michel Lebrunia. Hän on alueiden komitean puheenjohtaja. Hän antaa meille kolmen minuutin julkilausuma perinteiden mukaisesti. Olkaa hyvä. Merci, merci madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin aluepoliittisen valiokunnan jäsenille mahdollisuudesta puhua tänään. Hyvä komission jäsenehdokas, tietenkin alueiden komitealle kohesiopolitiikka on aivan välttämätöntä. Paikalliset viranomaiset, joita me edustamme, he ovat näiden melkein 70 prosentin rakenrahastojen vastaanottajia ja käyttäjiä. Eli me toimimme välittäjinä eurooppalaisten viranomaisten ja paikallisten viranomaisten välillä. Ja haluaisin lyhyesti painottaa tiettyjä äh, alueiden komitean kannalta tärkeitä kohtia. Ensinnäkin kuudes raportti äh, taloudellisesta ja alueellisesta kohesiosta siellä puhutaan uudesta alueellisesta visiosta tarkistetussa Eurooppa 2020 strategiassa. Me pyydämme valkoista kirjaa tästä kohesiosta koska tällä tavalla me voisimme mennä koheesiopolitiikassa eteenpäin vuoden 2020 jälkeenkin. Toiseksi täälläkin on puhuttu kaupunkiongelmasta ja näyttäisi siltä, että on välttämätöntä laatia valkoinen kirja integroidusta kaupunkiasiastosta. Siihen tämä kaupunkiulottuvuus täytyy ottaa huomioon kaikessa eurooppalaisessa politiikassa. 2014-2020 350 miljardia rakennerahastoja, ja sehän on suuri, kattaa suurimman osan teidän toimikaudestanne. Ja jos me jatkamme komission jäsen Haanin avaamalla tiellä, niin alueiden komitea on valmis lähtemään mukaan komission konkreettiseen suunnitelmaan. Mitä te ehdottaisitte, jotta näitä varoja käytettäisiin paremmin hyväksi paikallisella alueellisella tavalla? Me voisimme puuttua tähän ongelmaan Koterin ja Regivaliokunnan yhteydessä kokouksessa, joka pidetään ensi viikolla. Alueiden komitean työvaliokunta Torinon päätöslauselmassa on pyytänyt, että yhteisrahoitus rakennerahastoista immunisoitaisiin. Meidän täytyy käyttää käyttää vakauspaketin sallivaa joustavuutta tämän ongelman ratkaisemiseksi, koska tämä vaikuttaa työllisyyteen vähiten kehittyneillä alueilla. Me olemme valmiita määrittelemään ja toteuttamaan komission ja parlamentin kanssa hajautettua tiedotuspolitiikkaa, jossa kerrottaisiin eurooppalaista, eurooppalaista politiikasta, jotta kansalaiset ymmärtäisivät Euroopan unionin lisäarvon avoimien ovien päivä, jonka me aiomme toteuttaa alue- ja poliittisen valiokunnan kanssa. Se on ainutlaatuinen tilaisuus tämän asian edistämiseen naapurusmaille, josta täällä on puhuttu. Alueiden komitea ylläpitää suhteita Välimeren itäisen ja eteläisen äh, puolen kanssa. Me haluamme edesauttaa hajauttamista ja me olemme yhteydessä paikallisiin ja alueviranomaisiin, jotta saataisiin lyötyä luotua kasvua ja työpaikkoja. Olen iloinen siitä, että te haluatte komission sisällä toimia kaupunkien ja alueiden lähettiläänä ja sitoumuksestanne toteuttaa kohesiopolitiikkaa, joka antaa Euroopan unionille arvonsa. Te voitte, jos teidät nimitetään komission jäseneksi, niin te voitte laskea alueiden komitean tuen varaan harjoittamassanne politiikassa ja myöskin kun viette eteenpäin tätä moni, äh, monien tasoista hallintoa. Thank you, Mr. Lebrun. Kiitos, herra Lebrun. Ja seuraavaksi Korina Kretsu, komission jäsenehdokas, voi pitää lyhyen loppupuheenvuoron maksimissaan viisi minuuttia. Thank you, Thank you very much. I, I will be a, a bit shorter because I know that uh, I Kiitos. Voin tässä puhua nyt hieman lyhyemmin. Tiedän, että olen puhunut kovin pitkästi. Olin itse asiassa ajatellut puhua kohesiopolitiikasta loppupuheenvuorossani, mutta me olemme nyt keskustelleet kolmen eh, tunnin ajan ja tämä keskustelu on ollut eh, erittäin, erittäin Äh, rikasta ja hienoa. Tämä on ollut minulle myös hyvin tunteellinen hetki, koska kahdeksan vuoden ajan olen ollut Euroopan parlamentin jäsen jo tarkkailijajäsenenä vuotta ennen kuin maani liittyi Euroopan unioniin. Ja muistan kuin eilen ensimmäisen päivän, kun tulin tänne Euroopan parlamenttiin ja muistan ne tunteet, jotka koin, kun minusta tuli parlamentin jäsen. Ja täytyy sanoa, että tänään minulle äh, on ollut, olisi ollut paljon vaikeampaa kohdata teidät, jos minulla ei olisi ollut tätä kokemusta niin Euroopan parlamentista. Jotkut teistä tunnette minut, minä tulen olemaan sama ihminen jatkossakin. Haluan säilyttää teihin samat suhteet kuin aina. Ja kun ajatellaan tätä valiokuntaa, meillä on valtavasti täällä kokemusta. Olen valmis kuuntelemaan teitä, keskustelemaan kanssanne ja tekemään päätökset yhdessä. Tämä on kaikkein tärkein toimiala ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että puhallamme yhteen hiileen kansalaisten edun nimissä, koko Euroopan edun nimissä. Voin vakuuttaa teille, että jos minut nimitetään komission jäseneksi, tulen taistelemaan samojen arvojen puolesta kuin yhdessä olemme täällä Euroopan parlamentissa taistelleet jo tähänkin asti yhteiset arvomme ja kaikkien jäsenvaltioiden ja kaikkien ihmisten yhtäläinen kohtelu. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Ja kun vain minut haluatte täällä tavata ja minut tänne kutsua, niin olen valmis tulemaan, kunhan sitten olette ensin kohtalostani päättäneet. Thank you. Thank you. Kiitos Suurkiitokset äh, Roa Kretsu. Kiitokset jäsenille. Ennen kuin päätän kokouksen, niin haluaisin kertoa teille, että arviointikokous, johon osallistuvat koordinaattorit suljettujen ovien takana, se pidetään tänään kello 13-14 salissa PHS P4B001. Kokous on päättynyt.